Dear colleagues, may I ask you to take... I would like to... Hyvät kollegat, pyydän istuutumaan. Toivotan tervetulleeksi kaikki kansallisten parlamenttien edustajat. Kiitoksia, että tulitte tänne tähän keskusteluun. 2016 vuoden talouspolitiikan ohjausjakso kyseessä. Tärkeä hetki keskustella asiasta. Tässähän keskitytään puhtaasti 2016 vuoden ohjaus, eurooppalaiseen ohjausjaksoon, mutta tässä on tärkeää myös jo vähän alkaa valmistella vuotta 2017. Mm, kansallisparlamentit ovat tehneet päätöksiä. Budjettiluonnoksesta se voi vaikuttaa muihin jäsenvaltioihin. Sen takia on tärkeää, että me nyt keskustelemme ja käsittelemme 2015 ohjausjaksokierrostulosta tämänhetkistä ja myös seuraavaa, niin kuin yleensäkin tällä hetkellä olemme loppuun mietintöä 2016 ohjaus Kaudesta esitelmä on herra Sant. Ja nyt haluamme, että tähän e, voidaan, keskusteluun voidaan osallistua ennen kuin mietintö virallisesti on hyväksytty. Meillä on jo jätetty aikaraja tarkistukselle, mutta kompromissitarkistuksia vielä täytyy hiojat. Se on erittäin ratkaiseva vaihe työtä, niin kuin tiedätte, joten teidän palautteenne tulee olemaan meille erityisen hyödyllistä. Ja yleisemmin ottaen mielestäni tämä keskustelu on hyvin tärkeää, jotta voidaan vaihtaa mielipiteitä makrotaloudellisesta perspektiivistä katsottuna ja käsitellä suositukset, jotka liittyvät kokonaisvaltaiseen finanssipoliittiseen kantaan euroalueella. Komissio tulee sen esittelemään ensi vuonna. Ja kun ajatellaan jäsenten määrää täällä, ja, niin kaikki vain yksi Kansallisen parlamentin jäsen voi ensimmäisessä vaiheessa puhua. Tietenkin, tietenkin yritämme sitten muissa yhteyksissä ottaa muita huomioon viimeisillä muilla kysymyskierroksilla. Meillä on 20 kieltä tänään käytössä. Käytämme puhuja kortteja. Jos haluatte puhua, niin täyttäkää puhuja kortti ja välittäkää se vahtimestareille. Ja nyt annan puheenvuoron herra Santille, meidän esittelijällemme. Olkaa hyvä. I must start. Kiitos äh, puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa kiittämällä kansallisten parlamenttien edustajia siitä, että he ovat täällä läsnä äh, puhumassa eurooppalaisesta ohjausjaksosta. Viidessä peräkkäinen vuosi on nyt, kun me keskustelemme kansallisten äh, parlamenttien kanssa – Euroopan parlamentin talousasioiden valiokunnassa. Nykyisessä järjestelmässä kansalliset parlamentit ja heidän esittelijänsä voivat olla EUn tasolla puhumassa maakohtaisista suosituksista. Eurooppalaisessa ohjausjaksossa on kolme vaihetta, jossa parlamentit voivat olla aktiivisia. Ensinnäkin, kun puhut, valmistellaan vuosittainen kasvuarvio. Toisekseen, kun kansalliset hallitukset laativat vakausohjelmansa. Ja kolmanneksi, kun huomioidaan komission maakohtaiset suositukset. Suuri kysymys on se, millä tavalla voimme parantaa yhteistyötä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenten välillä ohja- eurooppalaisessa ohjausjaksossa. Miten kansalliset parlamentit voivat toimia merkittävämmällä tavalla? Millä tavalla he voisivat, kun ne ovat sovi, sopineet asioista, esitellä ne myös edelleen meille. Ehkäpä tämä on mahdotonta. Kansalliset parlamentit puolustavat kansallisia intressejä, komissio ja parlamentti puolustavat jälleen sitten puolestaan eurooppalaisia intressejä. Mutta kuitenkin yleis, tasolla voidaan sanoa, että tämä Euroopan taso nähdään välillä aikamoisena myrkkynä kansallisella tasolla. Mutta pitkällä aikavälillä kaikki kuolemme kuitenkin ja lyhyellä aikavälillä voimme hävitä vaalit. Mutta meidän täytyy tarkastella tätä kaikkea maakohtaisten suositusten pohjalta. Komission arvion pohjalta Nämä maakohtaiset arviot eh, vuoden, eh, ovat, eh, liittyvät tähän sykliin 2012-2015. Ja lähes 30 prosenttia on noussut, 30 prosentista ollaan noustu 50 prosenttia vuodesta 2012-2015. Ollakseni reilu komissiota kohtaan. Vuoden 2016 maakohtaiset suositukset, eli siis viime vuotiset, ovat parempia, ne ovat keskittyneet ja keskittyvät paremmin kunkin maan erityisiin haasteisiin ja tarpeisiin. Mutta siitä huolimatta meillä on ongelmia ja suuri ongelma on nimenomaan maakohtaisten arvioiden toimeenpano. Tässä on kuitenkin vielä yksi vielä suurempi perustavanlaatua oleva ongelma. Me olemme nyt suuressa risteyksessä, jossa eurooppalaisella ja kansallisella tasolla pitää valita äh, rakennemuutosten, budjettikurin ja äh, luottamuksen luomiseen, äh, investointien parantamiseen. Eli näitä, nämä ovat ne kolme asiaa, joista, me, joista olemme yhtä mieltä, jotka ovat näitä tärkeitä. Useimmiten tässä on kysymys hyvin dogmaattisista asioista, jotka perustuvat usein ihan uskomuksiin, jopa ennakkoluuloihin. Eh, jos palataan tuonne keskiajalle ja mitä silloin tapahtui, liittääkö budjettikuri tuomaan takaisin taloudellista kasvua ja työllisyyttä. Ja pitäisikö, pitäisikö joustavuuden olla sallittua? Me tarvitsemme myös rakenneuudistuksia ja niiden ei tule keskittyä ainoastaan työmarkkinoille. Meidän täytyy jollain tavoin löytää vauhtia Euroopan taloudelle ja sitä kautta myös paremmille investoinneille? Pitäisikö tässä olla kysymys vain yksityisistä investoinnista vai pitäisikö tehdä enemmän, jotta voidaan saada myös äh, julkista äh, investointia? Millä tavalla äh, Euroopan unionin maiden, väliset, maiden välistä erojen kasvua voidaan tasoittaa? koska tämä voi johtaa vielä suurempiin uhkiin kohesion kannalta. Puhun tässä maakohtaisten suositusten pohjalta. Ja me yritämme tässä mietinnössämme keskittyä muutamaan tärkeään asiaan. Yritämme keskittyä investointeihin EU:ssa ja ottaen huomioon nykyiset politiikat EU:ssa ja EU-alalla alueella. Meidän täytyisi katsoa, mitkä ovat ne parhaat suositukset, joita komissio tekee ja millä tavalla voimme saada lisää investointeja mahdollisimman laajalle spektrille. Ja meidän täytyy huomioida kaikki ne miljoonat EU-kansalaiset, jotka toki haluaisivat olla mukana jakamassa mahdollista taloudellista kasvua ja työmarkkinoiden kasvua. Tämän kokouksen aikana tulemme varmasti kuulemaan paljon uusia ideoita, jotka tulevat auttamaan meitä näissä ponnisteluissa. Thank you very much uh, to... Kiitoksia. Esittelijä. Herra Berber ECR-ryhmästä. E our representative of national parliament. Sitten kansallisesta parlamentista ensimmäinen puhuja Dimitra Bayraktarov Bulgariasta. Olkaa hyvä. Благодаря, господин председател. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Haluaisin ilmaista Bulgarin kannan maasuosituksesta vuodella kaksi, vuodelta 2016. Aivan ensin haluan sanoa, että kun Bulgaria uskoo siihen, että Euroopan ohjausjakso 2016 on kaikkein tasapainoisin ja parhaiten toiminut tähän mennessä. Ja näin on käynyt, koska Euroopan komissio on toiminut hyvin proaktiivisesti ja ponnistellut järkeistääkseen tätä prosessia on annettu lisää aikaa keskustelulle ja vahvistettu poliittisia prosesseja. Tästä johtuen me todella pidämme tästä komission lähestymistavasta ja uskomme, että näiden, näiden suositusten pitäisi olla paremmin kohdennettu ja niiden pitäisi koskea painopistealueita. Kaikesta tästä huolimatta uskomme, että täällä on vielä asioita, joita voitaisiin vielä parantaa, jotta saataisiin aikaan parempia sitoumuksia ja vastuunkantoa teknisellä ja poliittisella tasolla. Euroopan komission olisi todella kuultava ne konkreettiset argumentit, joita jäsenvaltiot tarjoavat. Tarvitaan parempaa koordinaatiota eri yksiköiden välillä Euroopan komissiossa ja myös eri neuvoston muodostamien välillä. Tämä pätee silloin, kun annetaan tiettyjä suosituksia, jotka kuuluvat yhden yksikön valtuuksiin, mutta vaikuttavat toiseenkin yksikköön. Tarkoitan tässä suosituksia yksi ja kolme. Ne eivät ole oikein yhteensopivia ja näin ollen pitkällä aikavälillä ne voivat vaarantaa Bulgarian finanssipoliittisen vakauden. Uskomme, että osa tästä maasuosituksesta kolme, joka liittyy vähimmäispalkkajärjestelmään, sitä pitäisi tarkastella yhtä aikaa tämän suosituksen yksi kanssa, jossa käsitellään sitä, että saavutetaan tavoitteet väli arvioinnin vaiheessa Bulgariassa ole, annamme lausuman COFIN neuvostossa kesäkuussa ja meille ilmoitettiin, että vakaus- ja kasvusopimuksesta on pidettävä kiinni. Toinen tärkeä asia on vahvistaa näiden suositusten kestävyyttä. Hyvin usein toimintapolitiikassa ja suosituksessa tapahtuu muutoksia, ja tämä hämärtää koko prosessin. Meillä on paljon maa suosituksia, jotka koskevat terveysaluetta, ja usein nämä suositukset muuttuvat. Ensin puhutaan finanssipoliittisesta näkökohdista, sitten puhutaan sosiaalista ulottuvuudesta, Uskomme, että ohjausjakso on prosessi ja uskomme, että fokuksen pitäisi olla täytäntöpanossa. Maita pitäisi voida verrata toisiinsa, erityisesti kun puhutaan makrotalouden e- epätasapainomenettelystä. Kaikkiella, kaik, kaikkien maiden pitäisi luottaa toisiinsa enemmän. Pidämme tästä Ekon valiokunnan mietintöluonnoksesta koskien Euroopan ohjausjaksoa. Mielestämme tämä oli luonnos todella heijastelee niitä haasteita, joiden edessä EU nyt on. Siinä tunnistetaan kiireellinen toiminta, jota tarvitaan myöskin. Ja täällä on joitakin aiheita, jotka ovat todella vielä saavuttamatta. Erityisesti Euroopan 2020-strategian kuuluvat asiat. Uskomme, että maasuosituksissa maasuositusten pitäisi olla osa tätä myös. Bulgaria on yksi ensimmäisistä valtioista, jotka on jo ryhtynyt toimiin poistaakseen sääntelyesteitä investoinneilta. Euroopan investointisuunnitelma aloitteessa Bulgarian hallitus on havainnut kymmenen ongelma-aluetta, jotka liittyvät investointiprosesseihin ja esteisiin. Meillä on työryhmiä, jotka käsittelevät näitä ongelmia ja meillä on myös konkreettisia toimenpiteitä, joiden kautta pyritään näihin esteisiin puuttumaan. Uskomme, että voitaisiin päästä elvytykseen ja koheesioon, mikäli kaikki jäsenvaltiot toimisivat koordinoinnusti, koska meidän taloutemme ovat toisiinsa linkittyneitä. On tärkeää saada, saada konkreettisia tuloksia. Se tuo edellyttää luottamusta ja vuoropuhelua niin, että päästään eroon näistä esteistä jäsenvaltioiden välillä ja voidaan odottaa sisämarkkinoiden sääntöjä. Luottamus on tässä kaikkein tärkeintä sana. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. Charles Mannion Maltalta. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä on, tämän mietinnössä on varsin tärkeitä kohtia. Yksi tärkeimmistä näissä tiloissa on, in, ovat investoinnit tai pikemminkin tuottavien investointien puute hiljattain. Herra Draghi toisti, että määrällinen elvytys ei luo tarpeeksi vetoa EUn talouksille, jotta ne voisivat kasvaa ja luoda työpaikkoja, joita tarvitaan. Tämän takia kuuluu kansalliselle parlamentille ottaa käyttöön kannustuspaketteja ja rohkaista tätä kautta investointeihin. Kysymys, joka tässä vaiheessa tulee esiin, minkä tyyppisistä investoinnista puhumme, julkisista vai yksilöistä investoinneista minun mielestäni? jos haluaa vauhdittaa talouden kasvua, molempia tarvitaan, sekä julkisia että yksityisiä investointeja. Jälleen kerran, mitä tulee julkisiin investointeihin, valitettavasti tässä herää kysymys joustosta finanssipoliittisen sopimuksen yhteydessä jälleen tämäkin on kysymys, josta ollaan keskusteltu jo pitkään ja mitään varsinaista päätöstä ei kuitenkaan ole saatu aikaiseksi. Mielestäni kansallisten parlamenttien vastuulla on, tai niiden, ja niiden pitäisi voida sallia jonkin verran joustoa vakaussopimuksen puitteissa. On olennaista, että kansalliset hallitukset suunnittelevat sellaisia politiikkoja, jotka rohkaisevat tuottaviin julkisiin investointeihin, koska tätä kautta voidaan rohkaista myös lisätä yksityisiä investointeja ja lisätä näitä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia. Haaste, jo haasteet, joita monissa Euroopan maissa on, liittyvät muun muassa siihen, miten voidaan edelleen vauhdittaa investointeihin eri maissa ja investoinnit sitten vuorostaan loisivat näitä työpaikkoja. Täällä meidän pitää parlamentin kesken keskittyä tähän, koska sitten kun on ratkaistu tämä investointikysymys, julkisella ja yksityisellä sektorilla. Silloin voidaan luoda työpaikkoja ja mielestäni tämän pitäisi rohkaista siihen, että paremmin ymmärrettäisiin EUn eri rakenteet ja rooli ja myös miten tähän sitten sovittuu yhteen kansalliset parlamentit. Kiitoksia. Tässä mainittiin 2015 komission hyväksymä jousto asiakirja, jossa on myös rakenteellisesta sopetuksesta kyse ja korjauksesta kyse. Neuvosto on, tässä, neuvosto on hyväksynyt tämän, mutta tähän liittyy tiettyjä kattoja, yhden vuoden kattoja muun muassa. Tästä, näistä investoinnista voi hyötyä, mutta vain yhden vuoden ajan ja tämä sitten herättää legitiimejä kysymyksiä siitä, voidaanko onko tässä järkeä, koska tällaisia kysymyksiä ei pysty välttämättä vuodessa ratkaisemaan. Ehkä on hyvä, että tästä keskustellaan. Kiitoksia, että otitte sen esille. Ann Mulder Alankomaista. Thank you, uh, Mr. Chair. Kiitos uh, puheenjohtaja. Jäsenvaltioiden taloudet ovat uh, yhteydessä toisiinsa ja yhden jäsenvaltion negatiiviset vaikutukset uh, voivat vaikuttaa vakavasti muihin jäsenvaltioihin. Jos katsoo Euroopan unionin kilpailukykyä kokonaisuudessaan, näkee, että se on laskenut viimeisen 15 vuoden aikana. Ja jos me kuuntelemme EKPtä ja pääjohtaja Dragia, niin hän vaatii uudistuksia jäsenvaltioissa, jotta euro ja euroalue voidaan pitää vakaana. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi meillä on maakohtaiset suositukset, ja se on ollut ihan hyvää työtä, mutta mitä tulee täytäntöönpaloon, siinä ongelmat alkavat. Ei edes puolia suosituksista täytäntöönpanna. Kysynkin, mitä me aiomme tehdä kansallisten parlamenttien jäseninä, Euroopan parlamenttina, Euroopan komissiona, täytäntöönpanon puutteelle, mitä tulee näihin suosituksiin. Minkä toimenpiteisiin voidaan ryhtyä Tarvitsemmeko me esimerkiksi sakkoja tai muita toimenpiteitä? Odotan mielenkiinnolla vastauksia näihin kysymyksiin. Eikä sen vuoksi, että pitäisi sakoista tai toimenpiteistä, mutta minä haluan äh, kilpailukykyisen Euroopan unionin ja vakaan euron ja euroalueen niin, että äh, väkemme voivat elää vauraudessa. Thank you very much for raising, raise this. Kiitoksia tämän kysymyksen esiin ottamisesta. Ratkaisevaa asia. Komissio arvioi Allan Koman kohdalla on edistetty liian vähän tietyissä asioissa. niin ihan oikein esititte kysymyksen myös meille. Mekin haluamme kysyä teiltä, miten, teidän, miten te kansallisissa parlamenteissa reagoitte, kun hallituksen ei pane näitä suosituksia. Uh, uh, recommendations very seriously. We had... Me otamme nämä suositukset hyvin vakavissamme. Tänä vuonna on ollut kolme suositusta työmarkkinoista, julkisesta rahoituksesta. Ja näistä on puhuttu meidän, parla- meidän parlamentissamme. Meillä on vaalit ensi vuonna ja nämä asiat äh, tulevat esiin silloin. Joten me olemme todellakin keskustelleet tästä parlamentissa. Mutta katsokaa muita. Ranska, Espanja, Portugal. Me toivomme, että ne myös tekevät uudistuksia talouteensa niin, että Euroopan unionin talous voi kasvaa ja me voimme kaikki hyötyä siitä. Varsinkin suurten maiden täytyy osoittaa esimerkkiä. Very much uh, for the... Kiitoksia EPPstä, Gunnar Högmark. Thank you very much. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitän tästä keskustelusta. Kun kuuntelin tässä keskustelua, niin huomaan kyllä yhden asian nimittäin sen, että meillä on hyvin laaja ymmärrys siitä, että meidän on saatava aikaan vakautta, jotta investoinnit voivat lisääntyä ja näin ollen talous kasvaa Euroopassa. Ongelmamme on se, että emme ehkä ole niin yhtenäisiä sen suhteen, miten siihen päästään, mutta jos katsotaan, kuinka tilanne on kehittynyt, niin on aika silmänpistävää, että ne taloudet, joissa viime vuosina on ollut viimeisenä kahtena viitenä vuonna ollut aika hyvät ennusteet tuleville vuosille, niin niiden yhteinen nimittäjä on julkisen talouden vakaus. Ne taas, joihin kriisi pahiten osui, olivat juuri niitä maita, jotka, jotka nyt vaativat enemmän joustavuutta ja isompia alijäämiä. Mitä isommat alijäämät, sitä suurempi taakka, sitä suurempi epävarmuus siitä koituu. Minä näen hyvän, hyvin tärkeänä ongelmana, ei niinkään ehkä talouspolitiikan jäsenvaltioissa, vaan meillä on toinen ongelma. Mielestäni se on huomionarvoinen kaikissa talouksissa, eikä ainoastaan näissä pahiten alijäämäisissä maissa. Nimittäin jos pikkuhiljaa vähennämme vakaussopimuksen uskottavuutta, niin vähennämme koko Euroopan talouden uskottavuutta. Yksi niistä syistä, miksi tilanne tänä päivänä on suhteellisen rauhallinen Euroopan taloudessa, vaikka toki tiedämme, että paljon ongelmia kylläkin on tuolla pinnan alla kytee, siellä ja täällä, mutta yksi näistä syistä johtuu siitä, että uskotaan siihen, että, että vakaussopimus tulee vahvistamaan julkista taloutta. Ja olemme nähneet, että useissa jäsenvaltioissa näin on käynyt ja olemme nähneet, että kun näin on tapahtunut, niin tilanne on parantunut. Olemme myös nähneet sen, että, että kuru, kulukuri politiikkaa nostaa päätä niissä maissa, joissa ennen ennen tätä säästöpolitiikan aikaa kulutettiin, elettiin ikään kuin yli varojensa vähän. Mitä enemmän kulutetaan, sitä enemmän saadaan. Näin siellä uh, uskottiin, tällaista modernia alkemiaa harrastettiin. Ja näin sitten kyllä aiheutettiin ongelmia yhteiselle taloudellemme. Minun mielestäni meidän olisi nyt pelastettava ensinnäkin finanssipoliittinen tilanne jokaisessa jäsenvaltiossa. Se on ennakkoehto investoinneille, pitkäaikaiselle kasvulle, uusille työpaikoille. Se on tärkeää niin, että asetetaan uusia prioriteetteja julkisessa kulutuksessa, mutta meidän on samanaikaisesti pelastettava vakauspaketti, koska mikäli vakauspaketin uskottavuus rapautuu, niin sen mukana menee paljon muutakin ja tilanne vaikeutuu huomattavasti. Kiitoksia. Thank you very much. Äh, Kiitoksia. Paolo Gualtieri Italian senaatista. Kiitos. Kiitos tästä mahdollisuudesta käydä hyvin mielenkiintoista hyödyllistä keskustelua. Olemme samaa mieltä siitä, että komission fokus 2016 maakohtaisissa suosituksissa on oikea. Ja täällä on mainittu nämä kolme prioriteettipilaria, jotka ovat hyvin tärkeät, jolla tuetaan investointeja, rakennemuutoksia ja ylläpidetään vastuullista julkista rahoitusta. Rakenteelliset uudistukset ovat sellaisia, mitä toteutetaan jo monissa maissa, voivat toki olla mukana tukemassa monissa maissa elpymistä ja koko Euroopan unionia sitä kautta. Italia on maana hyvin mukana rakennemuutosten sopeuttamisessa. Me olemme toimenpanneet merkittävän osan vuoden 2016 suosituksista ja olemme tehneet hyvin paljon edistysaskelia tästä 25 prosentista. Joten me olemme täysin vakuuttuneita, että tämä on hyvin tärkeä sitoumus. Mutta toki muuta voisi ja pitäisikin tehdä yksittäisissä maissa, myös Italiassa, jotta voitaisiin parantaa tämän uudistuksen sisältöä. Mutta hyvin tärkeää on myös se, että nämä rakennemuutokset ja uudistukset voivat tapahtua myös ulkoisesti, eli makrotaloudellisessa ympäristössä, jotta tällä äh, olisi vaikutusta. Vaikkakin meillä on tiettyä äh, elpymistä paine kuitenkin euroalueella on kova ja, ja edistyminen on liian vaatimatonta. Meidän täytyy voida vastata näihin taloudellisiin ja sosiaalisiin kustannuksiin ja vaatimuksiin sekä kyettävä vastaamaan korkeaan työttömyyteen. Joten on hyvin tärkeää, millä tavalla me parannamme näitä matalia kasvuprofiileja. Ja olen samaa mieltä sitä, mitä esittelijä sanoi, se, mikä on tänään tärkeää, on sisäinen äh, kysyntä euroalueella. Eli toisin tavoin, millä tavalla ylläpitää sisäistä kysyntää. Meillä on rikkaimmat markkinat koko maailmassa, mutta me emme hyödynnä niitä kestävän taloudelliseen kasvuun. Miksi? siksi, että finanssipolitiikkamme ei oikealla tavalla tue sisäistä kysyntää ja sitä kautta julkinen ja yksityinen investointi ei ole tarpeeksi suurta. Joten olisi erittäin tärkeää, kuten Italian kanta onkin, jotta voitaisiin parantaa euroalueen ja Euroopan talouden kasvupotentiaalia, niin meidän tulisi käyttää laajempaa finanssipolitiikkaa. Mitä se tarkoittaa? Jotta meillä olisi kattavampaa politiikkaa, sen tulisi kattaa koko EUn alue ja huolehtia finanssitasapainosta. Kuten tiedämme, monien vuosien ajan 2011 ja 2010-2011 tasapaino oli negatiivinen, tase oli negatiivinen ja tänä päivänä se on siirtynyt jo positiiviselle puolelle, mutta se ei kuitenkaan vielä tue taloudellista kasvua, joten tämä on meidän näkökulmastamme tärkeää. Miten me voimme parantaa tätä finanssipolitiikan tilaa ja pyrkiä löytämään näitä parametreja, joilla tämä saavutettaisiin. Ja lopuksi finanssipolitiikan kanssa yhdessä on tärkeää miettiä myös sitä, millä tavalla voisimme lisätä julkisia investointeja koska kuten me jo näemme, niin makrotalouden ja mikrotaloudelliset vaikutukset ovat olleet positiiviset. Joten uskoakseni tämä on oikea polku, jota noudattaa vuonna 2017. Match, uh, Mr. Holik Istvan, Hungary. Seuraavaksi Istvan, herra Istvan Unkarista. Elnök úr, uh, a szót és uh, a magyar országgyűlés nevében is szeretném megköszönni, hogy a korábbi... Minä haluaisin myös kiittää sitä, että kuten aikaisemmin, aikaisemminkin jo perinteeksi muodostunut, on mahdollista, että me kansalliset parlamentin jäsenet voimme tulla keskustelemaan omista näkemyksistämme ohjausjaksosta 2016. Meidän on tärkeää painottaa sitä, että Euroopan ohjausjakson valtavirtaistamista pidämme erittäin hyvänä. Maakohtaiset suositukset ovat lyhyempiä, ne ovat keskittyneempiä, kohdennetumpia. Kaikki on hyvä. Ja tämä kaikki perustuu ammatillisiin näkökulmiin ja se on tai hyvä. Meidän maittemme talous on kohtuullista ja talouskasvu meidän kotimassamme on lähes kaksinkertainen verrattuna Euroopan keskiarvoon. Unkarin budjetti on vakaa ja olen samaa mieltä edeltävän puhujan kanssa siitä, että vakaus on erityisen tärkeää, varsinkin finanssipuolella. Unkarin hallitus on tästä tietoinen ja jo useiden vuosien ajan meillä on ollut äh, alle 3 prosenttia budjettivajetta ja aika usein me olemme päässeet jopa alle 2 prosentin. Sen vuoksi meidän budjettimme on vakaa. Kuusi vuotta jo äh, valtion velkaantuminen on vähentynyt jatkuvasti. Ja Unkari on, kuuluu nyt ö, suositeltaviin, suositeltavien maiden kategoriaan. Tämä on erityisen tärkeää ajatellen vuoden 2016 ohjausjaksoa. Et myös komissio on tunnustanut tämän. Toki on erittäin tärkeää, että tässä ei synny epätasapainoja ja sen vuoksi on tärkeää, että maakohtaisissa suosituksissa jatkossakin annetaan ammatillisia, päteviä, konkreettisia suosituksia ja että tätä jatketaan. Tämä tulee olemaan tulevaisuudessakin meille tärkeää. Vain sillä tavalla jäsenvaltioiden on mahdollista ryhtyä konkreettiseen toimenpiteisiin, kun komissio antaa konkreettisia päteviä suosituksia. Unkarissa me olemme saaneet nyt enää kolme suositusta, aikaisemmin niitä oli viisi. Ja niissä puhutaan myös hallituksen tavallaan prioriteeteista, eli budjetikuri ja sektorikohtaiset äh, verokohdennukset niin, että yritykset tuntisivat olonsa turvalliseksi Unkarissa ja sitä kautta parantaisivat investointejaan tai lisäisivät investointejaan. Samoin kuin Unkarissa tullaan muuttamaan lainsäädäntöä sillä tavalla, että työntekijät saataisiin työttömät työntekijät saataisiin eh, mahdollisimman nopeasti integroitua takaisin työmarkkinoille. Ja me noudatamme näitä maakohtaisia suosituksia ja meidän parlamenttimme Eurooppa-valiokunta noudattaa tai seuraa myös eh, maakohtaisia suosituksia. meillä on käynyt komissiosta edustajia käymässä keskustelemassa näistä suosituksista. Kaiken kaikkiaan pidämme näitä muutoksia ohjausjaksossa hyvänä ja tulemme noudattamaan niitä mahdollisimman pitkälle. Thank you. Kerasimov. Uh, Kiitoksia. Kerasimus Baluras Kreikasta. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γκουλτιέρη, χαίρομαι. Puheenjohtaja, herra Gualtieri. Olen todella iloinen tavatassanne teidät henkilökohtaisesti. Me olemme käyneet mm, kirjanvaihtoa aikaisemmin. Te olette mielestäni varsin objektiivinen henkilö, te ette epäröi ilmaista mielipidettänne. Ja mm, sanoisin jopa, että olette Kreikan ystävä. Tämä, tätä lausuntoa on käsitelty myös e, Kreikan parlamentissa. Maamme, kuten te tiedätte, tällä hetkellä on tällaisessa tukikehyksessä tavallaan. Se ei suoraan kuulu tähän makrotalouden epätasapaino menettelyistä tänään puhumme. Kuitenkin se, mistä tänään puhumme, puhumme niin objektiivista ajatellen ei koske pelkästään jäsenvaltioita, jotka kuuluvat tähän menettelyyn, vaan myös se vaikuttaa meidän maahamme meidän täytyy pystyä näkemään rahoituskriisin syyt kokonaisuudessaan. Miksi on niin, että kun EU ja USA päätyivät kriisiin suurin piirtein samaan aikaan, niin USA siitä selviytyi jo kolme vuotta sitten aika hyvillä kasvuluvuillakin. Mikä tässä nyt oikein mm, junnaa tässä Euroopan politi- talouspolitiikassa. Olen kuullut kollegojen puhuvan uudistuksista, mutta minkä suuntaisista uudistuksista? Nämä sanat eivät ole mitään neutraaleja. On hyvin tunnettua, että Euroopassa neoliberaalinen suuntaus hyllää, kun me puhumme reformeista, niin se vähän tarkoittaa samaa kuin Mm, hyvinvointivaltion loppu ja oikeudet pois työtä tekeviltä. Meidän pitäisi puhua suoraan näistä kysymyksistä, ottaa sinne esille myös muutamia muita seikkoja koskien taloutta. Kansalaisten näkemys EUsta on myös läpikäynyt jonkin sortin romahduksen taloudellista termiä käyttääkseni. Ei nyt ihan samoin kuin vuonna 1929 muut pörssiromahduksen yhteydessä, mutta ainakin Kreikassa tilanne on ollut kyllä varsin surkea viimeiset vuodet. Kasvu Siis kasvuhan ei ole. Ollaan tällaisessa stagnaation tilassa. Ainoa asia, mikä kasvaa, on epätasa-arvo sosiaalisella puolella ja alueellisesti. Ja toisaalta sitten on tällainen buumi työttömyyden ja köyhyyden kasvussa. En halua nyt puhua pelkästään Kreikasta, mutta näinä viime vuosina kuitenkin näin on ollut. Työttömyys on noussut 29 prosenttiin ohjelman takia ja on myös monia muita kielteisiä asioita, asioita, jotka ovat enemmän kuin kaksinkertaistuneet. Ja vieläkin tästä kaikesta pitäisi päästä jotenkin ulos. Joten kollegat, minun mielestäni tarvitsemme radikaalia kurssin muutosta. Tarvitsemme kasvusopimuksen, sellaisen sopimuksen, jossa puhutaan oikeudenmukaisesta, oikeudenmukaisesta kestävästä kasvusta, jossa puhutaan perusihmisoikeuksista, oikeudesta työhön. Näitä oikeuksiahan tällä hetkellä rikotaan. Samanaikaisesti meidän pitää vahvistaa vuoropuhelua kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä ja tehdä jotakin näille sosiaalisille indikaattoreille. Toisin sanoen, Työttömyys ja köyhyys EU:ssa eivät ole vain riippumattomia muuttu, muuttujia, joita pitää käsitellä, vaan ne ovat tulosta muiden politiikkojen harjoittamisesta, jotka on keskeisesti ohjattu, esimerkiksi finanssipoliittinen vakaus, kansalainen työtä tekevä mies, nainen, eksyy tähän jargoni viidakkoon. Ja taloutemme ovat hukkumassa tähän suohon. Ja EU on menettämässä kaiken arvon, arvostuksen, mikä sillä ehkä ennen kansalaisten silmissä oli, enkä tiedä mitä tulee tapahtumaan tämän jälkeen, nyt kun Brexit syntyi ja olemme tästä tämän tien alussa vasta. Ja sitten vielä yksi asia. Me käytämme myös kaksois standardeja. Esimerkiksi Saksa, Saksassa on 8 prosentin ylijäämä, eikä sekään nyt oikein ole tämän vakaussopimuksen säädösten mukaista. Nine. Thank you. you Mr. President, you, you said uh, nine. Yeah. Yeah, 9 percent. Yes. Niin 9 prosenttia. It's more. Yeah. <laughs> uh, Beres. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kiitoksia tästä keskustelusta. Nyt kun Euroopan parlamentti ryhtyy arvioimaan näitä maasuosituksia ja koko tätä vuosittaista kasvuselvitystä 2016 on erittäin tärkeää, että käymme tätä keskustelua. Yksikkömme ovat kyllä tutkineet, millaisissa olosuhteissa näitä suosituksia on arvioitu ja täytäntöpantoja. Tämä on ollut merkittävä työ, että nähdään, että edistymistä on kyllä, ei ihan kaikilla, kaikkialla, mutta riippumatta siitä, ollaanko Euroopan parlamentissa tai kansallisissa parlamenteissa, niin olemme jo pitkään vaatineet vähempi lukuisia ja paremmin kohdennettuja suosituksia, jotka ottavat paremmin huomioon maiden todellisuuden niin, niin että ei, ei olisi mitään tällaisia, tällaista suositusta, joka olisi vain niin kuin liimattu, leikattu ja liimattu kaikille samaksi. Kyllä edistystä on tapahtunut. Talouspolitiikan koordinaatiota juuri johdetaan näiden maasuositusten avulla – ja suoraan kohteliaasti sanottuna kyllä tässä vielä parantamisen varaa on. Ja se on nimenomaan tämä syklin alku, jossa voidaan tehdä parannuksia. Eli tässä, näissä vaiheissa, jotka meitä juuri tässä oven takana odottavat, ja ne ovat kolmesta syystä tärkeitä. Ensinnäkin, kun ajatellaan sitä, kuinka talouspolitiikan välineitä käytetään, näitä välineitä, joita olemme uudistaneet ja ottaneet käyttöön, ja kun ajatellaan sitä, millaisia millaisia menettelyjä meillä on tässä makrotalouden epätasapainoa koskevassa menettelyssä. Meillähän on tässä tulostaulu, mutta onko niin, että kaikki päätelmät, joita voidaan vetää eh, näiden epätasapainojen havainnoinnista, onko kaikki eh, päätelmät tehty näistä? En ole aivan varma tästä. Ja kun komissio sitten Syypäkin ja Sixpackin perusteella pyytää eri tahoja noudattamaan sääntöjä, niin kyllä komission pitää olla yhtä tiukka kaikkien sääntöjen kanssa. Ja nämä epätasa, makrotalouden epätasapainon äh, säännöt, nämä MIP-säännöt ovat yhtä tärkeitä kuin muutkin. Tässä on kyllä parantamisen varaa ja nyt komission on oltava uskottava, kun sääntöjä täytäntöön pannaan. Sitten toinen asia, ja se koskee investointeja. Aivan oikeutetusti komission äh, suosituksissa on ottanut tämän aivan ensimmäiseksi mutta useat teistä en enää muista kuka mainitsikaan nämä julkiset investoinnit ja yksityiset investoinnit, kun katsotaan eh, näitä alhaisia korkkoja ja, ja luottamuksen pulaa, niin kyllä, nyt on kunnolla puolella. Tarvitaan molempia puolia, yksityistä ja julkista investointia. Euroopan parlamentissa meillä on erikoinen hetki, koska elämme aikoja, jolloin aiomme keskustella – Junckerin suunnitelman toisesta vaiheesta. Ja tästä voidaan vetää opetuksia, millaisia välineitä voidaan käyttää makrotaloutta varten Euroopan tasolla, millaisia välineiden alkuja voitaisiin harkita. Miksi, taikka mihin haluamme käyttää tätä Junckerin suunnitelmaa, ottaen huomioon se, mihin kohtaan rimaan asetamme omissa talouksissamme. Edelleen, eikö pitäisi mennä pidemmälle tiettyjen näkökohtien osalta, kun käytetään näitä maasuosituksia? Uskon, että olisi vielä parantamisen varaa täälläkin sen osalta, että kun katsotaan finanssipolitiikkaa, ja, ja verotusta, niin tiedämme kyllä, että tämä ei ole varsinaisesti yhteisön tason toimivaltuuksiin kuuluva asia, mutta maasuositusten kautta voitaisiin mahdollisesti suunnata talouspolitiikkaa ja verotuspolitiikkaa tietyissä maissa tällaisen globaalin sovittelun kautta. Uskon, että komissio voisi olla rohkeampi ja mennä pidemmälle niin, että saataisiin parempi tasapaino pääoman ja työn verottamisen välille niin, että meillä olisi verojärjestelmä, joka paremmin suosisi investointeja ja työllisyyttä. Ja tämä käsittääkseni on kuitenkin meidän kaikkien tavoitteena. Kiitoksia. Thank you. Pa- Kiitoksia. Paolo Vereira Portugalista. Grazie, signor Presidente. Members of European Parliament and National Kiitoksia puheenjohtaja. Tervehdin sekä Euroopan parlamenttia että muuta kansallisia parlamentteja. Olen ainoa Portugalin parlamentin jäsen täällä ja yritän nyt välittää näkymiä, joista Portugalissa on mielestäni täysi yksimielisyys parlamentaarikkojen kesken. Ja myös koko maassa tuntuu, ainakin enemmistö on tämän takana. Tämä kokouksemme tulee hyvään ajankohtaan. Kuten te tiedätte, pian pidetään e- EKon ja aluevaliokuntien välillä kokous. Mukana ovat myös komissaarit vastuullisista kysymyksistä ensimmäistä kertaa niin sanottu rakenteellinen vuoropuhelu komission ja Euroopan parlamentin kesken on järjestetty. Kokouksen aihe, kuten varmasti monet tiedätte, on, pitäisikö asettaa sanktioita Portugalille ja Espanjalle ja keskeyttää maksut rakennerahastoista näille maille, koska nämä maat eivät ole täysin täytäntöön panneet 2015 neuvoston ja komission suosituksia. Aloittaisin kahdesta pääviestistä, jotka haluaisin teille tämän välittää. Ensimmäinen yksimielinen konsensus löytyy Portugalin parlamentista kautta poliittisen spektrin. Ja niin kuin sanoin, suuri enemmistö Portugalin kansalaisista on samaa mieltä siitä, että nämä sanktiot eivät ole pelkästään epäoikeudenmukaiset, vaan myös haitalliset. Päätös asettaa sakkoja, jos se toteutuu, tulee vähentämään kansan tukea eurooppalaiselle integraatiolle Portugalissa. Olen hyvin tietoinen siitä, että kaikissa EU-toimielimissä on, heitä voitaisiin kutsua kovallinen edustajiksi, jotka uskovat, että sääntöjä pitäisi tiukasti seurata, riippumatta taloudellisista ja sosiaalista seurauksista. Sitten on niitä, jotka ovat sitä mieltä, että säännöillä päästään tarkoitukseensa ja siksi niitä pitäisi tulkita tietyllä joustolla ottaen huomioon niiden seuraukset, ei vain eri tietyssä maassa, vaan myös ajatellen itse sääntöjen uskottavuutta. Toinen viesti, jonka siis esittäisin teille, että tarvitaan jonkin verran joustoa tiettyihin sääntöihin töihin olisi parlament, koko EUn etujen mukaista. Kohdan puhe, sanani kovan linjan edustajalla ainakin osittain. Kun ajatellaan EUn etua, pitäisi toimia silloin juuri näin. Mikä on EUn paras etu? Ensinnäkin se, että säilytetään pidetään kiinni sitä, että ainakin 27 muuta jäsenvaltiota pysyy Britannian jälkeen EU-ssa. Vuosi sitten tämä ei ollut mikään tavoite. Me oletimme, että 28, 29, 30 jäsentä olisi jopa. Mutta nyt sitten mietitäänkin tätä asiaa. Sen pitäisi olla päätavoite, että säilyvät nämä kaikki entiset jäsenet. Ja sitten sanoisin kerron, mitä sanotaan vuosittaisessa kasvuselvityksessä tämän ohjausjakson alussa. Yksi pääkysymys Euroopassa hankkeessa on edistää investointeja ja kasvua. Investoinnit ovat ykkösprioriteetti poliittisesti ja haluan korostaa tätä, että tässä mainitaan myös pankkiunioni täytyy viedä loppuun, että voidaan vahvistaa rahoituksesta vakautta. Ilman kasvua ja työllisyyttä eurooppalainen projekti tulee epäonnistumaan. Minulla ei ole aikaa mennä yksityiskohtiin, mutta ehkä voin vielä sanoa, eh, voin, saan, saan vielä lisäaikaa myöhemmin. Mutta kuitenkin sanon vielä yhden asian. Mikä tilanne siis Portugalissa on pähkinänkuoressa lyhyesti? Portugali pääsee liiallisen alijäämän metossa. Se pystyy vahvistamaan julkistalouttaan tänä vuonna. Tämä on siis komission eikä mikään meidän nyt olla 8,7 prosentissa vajetta, joten me olemme vahvistaneet julkistalouttamme. Tämä yksi kysymys nyt on pöydällä. Pitäisikö asettaa rank- äh, sanktio maata kohtaan, joka pystyy vahvistamaan julkistalouttaan äh, äh, ja pystyy lisäämään kasvua ja työllisyyttä ja vähentämään velan osuutta, anteeksi, alijäämän osuutta suhteessa BKT. Kiitoksia. Ja toivon saavainen vielä lisäpuheaika jatkossa. Kiitoksia, että muistutitte meitä siitä, että ensi maanantaina meillä on todellakin tällaista jäsenneltyä vuoropuhelua Ekon ja Regi-valiokunnissa vastaavien komissaarien kanssa ja pystymme käsittelemään tätä mahdollista rakennerahastojen rahoituksen lopettamista. Tämä tulee olemaan tärkeä kokous ja otitte erittäin tärkeän Äh, asian esiin äsken. Marko Valli EFDD-ryhmästä. Sì, grazie Presidente, ringrazio. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kansallisten parlamenttien jäseniä läsnäolosta tässä vuoropuhelussa. Eurooppalaisesta unelmasta on tulossa aikamoinen painajainen, kun ajatellaan näitä maan suosituksen näyttää siltä, että kansalaiset eivät niistä pidä, eivätkä myöskään kansalaisten edustajat. Tämä resepti on jo epäonnistunut. Säästöt, yksityistämiset, yksityiset investoinnit, uudistukset, palkkojen arvojen, arvon lasku uudistusten myötä, joita on tehty Kreikassa ja Espanjassa ja Italiassa ja Ranskassa. Miksi näitä kaikkia on toteutettu? No, siksi, että on haluttu puolustaa tätä poliittista välinettä, eli euroa, kyseenalaistamatta sitä ollenkaan. Vaihtokurssit eivät voi kellua, kun meillä on pysyvä valuuttakurssi. Sitten onkin alennettava palkkoja näiden keinojen kautta. Tämä on todella kysymyksen ydin. Jos emme nyt ota esille tätä todellista poliittista ongelmaa, eli rahaliittoa, ja tote, jos me todeta, to, jos me toteaa, että 19 valtiota ei voi pitää tätä yhtä valuuttaa, tarvitaan erilaisia infla, inflaatiotasoja ja korkotasoja, jos emme tee selväksi sitä, että meillä on 24 kieltä Euroopan unionissa ja se yksin työntekijöiden liikkuvuuden kannalta on ongelma. Yhdysvalloissa on yksi ainoa kieli ja perusta optimaaliselle yhdelle valuutalle. Siellä on myös työntekijöille mahdollisuuksia muut, liikkua osavaltioiden välillä. Siellä ei tätä ongelmaa ole. Kyllä tämä on aivan järjenvastaista toimintaa, aivan niin kuin Draginkin selitti e, tässä joku päivä sitten. E, monet e, ei valtavirtaan kuuluvat, kuuluvat ekonomistitkin ovat tätä mieltä. Tämä on tällainen kävelevien kuolleiden ohjelma. Meidän on unohdettava tämä ja lopetettava y- yhteisvaluutan uskonnollinen palvominen. Muussa tapauksessa Euroopan unioni aivan hallitsemattomasti purkautuu, e- eikä mitenkään hallitusti niin, että pikkuhiljaa niin, pikkuhiljaa täällä ruvetaan järjestämään kansanäänestyksiä ja koko tämä kaatuu päällemme. Myös epädemokraattiset voimat ja nostavat päätään Portugalissa ja Espanjassakin. Nyt on nähty, kuinka näitä maita on rangaistu ja poliitikot, jotka edustavat näitä maita, eivät voi tehdä kun päätöksiä, kun komission tekniikot tekevät nämä päätökset. Kaiken kaikkiaan tämä on ohjelma, jota emme voi puolustaa ja se on hyvin vaarallinen ohjelma. Me tässä kierrämme kuin kissa kummapuura ensi vuosien ohjaus- ja hallintoasioissa en ole kovinkaan luottavainen tulee tämä rauhoituskapasiteetti ja valtiovarainministeri ja varsinainen i- troikan institutionalisoituminen. Miten tämä selitetään äänestäjille? Pannaan tekniikkoja, jotka keräävät teidän talousarvion varana ja katsovat, kuin, millaisia uudistuksia tarvitaan. Tämä teidän pitää selittää äänestäjille, niin jos hyväksytte tämän linjan. Tämä on erittäin vaikea. Tällaisella linjalla on hyvin vaikea jatkaa on paljon helpompi, että kokoonnumme ja määritämme, mitkä ovat kestäviä uudistuksia täällä Euroopan unionissa vielä ja jatkamme sitten maa, maiden välisen yhteistyön pohjalta. Muussa tapauksessa koko Euroopan unioni äh, häviää hallitsemattomalla tavalla. Ja, ja Euroopan vastaiset voimat pääsevät kukoistamaan nyt komission teknikot vain härkäpäisesti pitävät kiinni näistä näistä teeseistä, jotka ovat kuitenkin osoittautuneet vääriksi näinä vuosina. Ja nyt ollaan menossa kohti hallitsematonta poliittista kriisiä, ellei me nyt kärjihoimme hae erilaisia vaihtoehtoja. Meidän on unohdettava euron ja tällaisen Euro- Euroopan unionin uskonnollinen palvominen. Usein tämä Euroopan unioni on vain vahvojen väline ja kansalaiset ihmittelevät, että mitä siellä oikein teette, ketä te siellä oikein edustatte. Minä edustan uutta poliittista voimaa täällä parlamentissa Italiassa. Kyselyissä olemme kaikkein suurin poliittinen liike Italiassa. Todella haluamme, että, unohd- että lähdetään kohti tällaista uutta yhteistyötä ja unohdetaan nämä herrat, jotka vievät meitä kohti ajelehtimistä. Ähm. Kiitoksia. Kiitoksia. Nofrius Kulla, Cyprus. Prosedustaja. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς αισθανόμαστε ευτυχείς που... Ensinnäkin olemme iloisia siitä, että voimme olla täällä keskustelemassa ohjausjaksosta ja haluaisin kertoa hieman sitä ohjelmasta, jonka me olemme toteuttaneet ja jonka vemme päätökseen maaliskuussa. Ohjausjakso on tärkeä menettelytapa, koska se muodostaa puitteiston vuoropuhelulle ja uudistuksille sekä eurooppalaisella että kansallisella tasolla. Ja haluaisin sanoa nimenomaan, että täällä Euroopan tasolla – se, mitä vaaditaan konkreettisesti, on se, että meillä on valuutta-alue, jossa vaaditaan uudistuksia, koska se ei vielä ole viety päätökseen eikä se ole täydellinen. Ja meidän täytyy tarkastella kunkin maan makrotaloudellista epätasapainoa ohjausjaksossa ja silloin näemme, miten se vaikuttaa muihin jäsenvaltioihin. ja talouspolitiikan koordinointi on meidän mielestämme lisäarvo, kun pyritään saavuttamaan yhteiset tavoitteet. Ja sitten mitä tulee Kyprokseen, minun täytyy sanoa, että me olemme tukeneet näitä suosituksia ja toteuttaneet koko joukon laajojakin uudistuksia esimerkiksi eläkejärjestelmään. Me olemme myös pyrkineet huolehtimaan siitä, että jokaisella perheellä olisi sitä tarvittessaan minimitoimeentulo. Eli nämä eivät ole vain uudistuksia, jotka koskisivat ainoastaan esimerkiksi työntekijöitä. Meidän hallituksemme on nyt jo tehnyt koko joukon lainsäädäntöehdotuksia, joista juuri nyt puhutaan parlamentissa ja toivon, että vuoden loppuun mennessä me voimme äänestää niistä positiivisesti ja ne tulevat sitten osaksi lainsäädäntöä, muun muassa mitä tulee julkisiin virkoihin ja siihen, että täytyy parantaa liikkuvuutta äh, julkishallinnossa ja tällä tavalla voisimme parantaa tuottavuutta julkisella sektorilla. Ja me haluamme myös, että alueelliset, aluehallinnot toteuttaisivat uudistuksia niin, että meillä voisi esimerkiksi olla yhteisiä virkoja äh, kansalaisten eduksi, koska tällä tavalla voitaisiin toki laskea kustannuksia. Meidän täytyy myös äh, huomioida korkea julkinen velka Nämä ovat kaikki uhkia, jotka voidaan välttää, äh, jos talous toimii paremmin. Ja no, talous toimii nyt hieman paremmin kuin odotimme ja sen vuoksi olemmekin lievästi positiivisia. Kasvuarvio tälle vuodelle on 2,7 prosenttia ja se on ylitse keskiarvon Euroopassa. Meillä tulee alijäämä tulee olemaan noin nolla. Ja sehän on jo huomattavasti parempi kuin mitä olimme odottaneet. Me olemme nyt hyvin lähellä kolmea prosenttia. Ja alijäämä on todella pieni, ehkäpä vain 0,5 prosenttia. Joten mitä tulee velkoihin, ja sen velkaantumisen vähenemiseen, niin se johtaa siihen, että kaikki uudistukset voivat nopeutua. Ja olemme voineet myös nähdä, että me kykenemme toimeenpanemaan investointeja ja lopuksi haluaisin vielä sanoa seuraavaa. Tämä on erittäin hyvä esimerkki, siis nämä tulokset siitä, että voi saavuttaa tasapainoa ja kasvua yhtä aikaa. Me, olemme ryhtyneet, tai me ryhdyimme todella kovakätisiin toimenpiteisiin ja uudistuksiin ja sen vuoksi kahden vuoden aikana olemme saaneet laskettua alijäämä 6 prosentista nollaan prosenttiin. Ja kasvutahti on ihan reipas vuoteen 2020 arvioituna. Kiitoksia. Latviasta edustaja Kols. Thank you, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä tulee maakohtaisiin suosituksiin, en lisää siihen mitään, mutta kuitenkin haluaisin keskittyä yhteen kysymykseen EU-tasolla jota minun mielestäni ei tähän mennessä ole vielä käsitelty. Ja itse asiassa se on yksi syistä, miksi kasvu on ollut erittäin hidasta, talouden kasvu on ollut siis hidasta, ja itse asiassa se vaikuttaa myös harmaaseen talouteen ja puhuisin laittomasta äh, sääntövastaisesta työllisyydestä. Kyse voi olla jopa seitsemästä prosentista, äh, siis laittoman työn osuus. Se aiheuttaa monenlaisia sivuvaikutuksia myös. Se vaikuttaa hyvinvointijärjestelmään, budjettituloja tulee vähemmän. Miksi tämä erityinen kysymys on jäänyt mietin ulkopuolelle, niin työttömyys kyllä on mukana. Sitä käsitellään. Mutta tällaista harmaata työtä, laitonta työtä ei otettu huomioon. Tämä liittyy myös maahanmuuttokriisiin, jonka kynsissä olemme. Ja Saksassa tietenkin on 500 turvapaikanhakijaa, jotka eivät ole saaneet kansainvälistä suojelua ja silti he ovat jääneet sinne. Miten he elävät, millä he elävät, tämäkin aiheuttaa Euroopan kansalaisille sitä, että he eivät saa työpaikkoja ja pysyvätkin työttöminä, joten minä kysyisin, onko mitään kannusteita tarttua laittomaan työhön jäsenvaltiotaso. Tämä on olennainen kysymys myös Latviassa. Ja haluaisin kuulla kantoja muista maista. Thank you. Kiitos. Edustaja Starbatti EPPstä. Äh, ich ähm, spreche für die... Äh, Puhun ECR-ryhmän nimissä. Ja täällä nyt on jo puhuttu investoinneista, talouskasvusta ja kreikkalainen kollega sanoi, että ilman talouskasvua ja työllisyyttä Euroopan unioni epäonnistuu, kaatuu. Tämä on aika kova arvio, mutta uskon, että se on oikea meidän täytyy katsoa näitä asioita eh, myös erillään, koska eihän tässä ole kysymys EU-sta, vaan euroalueesta, ja se on ongelma. Ja euroalue ei ole mikään yhtenäinen alue, vaan sekin on jakautunut. Meillä ei ole yhtäläistä kilpailukyvyn kehitystä esimerkiksi. Ja euroalueen ää, eh, esimerkiksi eri osuudet ovat vaihdelleet että eh, Esimerkiksi Saksassa se on ollut korkea ja taas Ranskassa, Italiassa se on lähes puoliintunut, joka tarkoittaa sitä, että vientiä on pudonnut pois, jonka myötä työpaikkoja katoaa. Ja sitten jos katsotaan kasvua, euroalueen kasvu äh, on arvioitu 1,6 äh, prosentiksi ja Euroopan unionin alue ilman euroaluetta, siellä on arvioitu kasvu prosentiksi 2,7. Eli jos euroalueesta otetaan pois ne maat, joilla menee hyvin, kuten Alankomaat tai Saksa, niin silloin luvut ovat euroalueen kohdalta vielä masentavampia. Miksi? Miksi euroalue on se, jossa on, joka on kaikkein vähiten kasvava osuus koko maailmantaloutta? Se kysymys täytyy esittää. Mistä on kysymys? Mistä johtuu, että Saksassa työttömyys vuodesta 2010 lähtien on laskenut 10 prosentista 5 prosenttiin. Mistä johtuu, että kasvu meillä on voimakasta? Mistä johtuu, että tilanne on erilainen muissa euromaissa, jossa työttömyys on kasvanut 10-20-25 prosenttiin, varsinkin nuorisotyöttömyys? Mistä se johtuu? Jos ei olisi euroaluetta, niin silloin sanottaisiin, että kysymys on väärästä vaihtokurssista. Silloin kun vaihtokurssi on väärä, kun se on yliarvioitu tai aliarvioitu, niin silloin on luonnollista tällaisia suuntia, suuntaviivoja tapahtuu. Eli esimerkiksi vientiä tuetaan, subventoidaan ja eihän silloin tarvitse edes ponnistella. Onhan selvä, että tässä etelässä sitä verotetaan. No, jos verotetaan, niin onhan se selvä, että silloin vienti joutuu ongelmiin. Eli tästä on kysymys. Herra Draghi yrittää nollakorkopolitiikallaan tai miinuspolitiikallaan saada aikaan jotakin, mutta se ei toimi. Ei, ei mikään politiikka kykene neutraloimaan väärää negatiivista politiikkaa tai hinnoittelua. Siihen tarvitaan toisenlaisia toimenpiteitä ja yritän yhä uudelleen sanoa parlamentissa, että ei riitä, että sanotaan vain, että tarvitsemme enemmän kasvua. Täytyy tietää, miss, miksi joissain jäsenvaltioissa kasvu on suurempaa kuin toisissa. Kun tähän pystyy vastaamaan, niin silloin voidaan tehdä oikeanlaisia konsepteja. Muuten, herra puheenjohtaja, ensi vuonna, sitä seuraavana vuonna ja sitä seuraavana vuonna me valittelemme täällä yhä samoja ö, ongelmia. Me tarvitsemme kasvua toki, mutta vielä enemmän me tarvitsemme investointeja, julkisten ja yksityisen sektorin investointeja. Ja kun katsotaan, miltä tulevaisuuden näkymät näyttävät ja jos tulevaisuuden näkyvät eivät ole hyvät, niin parlamentti voi puhua niin paljon kuin se haluaa julkisista ja yksityisistä investoinneista, mutta mitään ei tapahdu. Thank you. Kiitoksia. Maltalta. Thank you, Mr. President. Thanks. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kollegoita ja Alfred Santia mietinnöstä, joka, joka todella paneutuu useisiin näkökohtiin ja asioihin, jotka ovat aivan keskeisiä Euroopan investointihaasteiden kannalta. Ei ole mitään epäilystä siitä, etteikö komission kolme pääpainoaluetta ovat oikealla polulla talouden vahvistamiseksi. Ja keskustelukin tätä suuntaa tukee. Haluaisin nyt kuitenkin keskittyä erityisesti ensimmäiseen prioriteettiin, investointien tukemiseen, ja haluaisin todeta, että rahapolitiikka ei yksinään saa aikaan elpymistä ja investointien kiihtymistä, mitä niin on toivottu. Uskon, että olisi tärkeää yhä enemmän panostaa innovaatiovetoista toimintaa jäsenvaltiossa. Näin saadaan lisäarvoa, joka nopeuttaa ja tehostaa tuottavuutta ja johtaa kestävään kasvuun. Ja se on merkittävä tekijä myös investointien nousulle. Loppujen lopuksi tuloksena olisi enemmän ja parempia työpaikkoja. Se olisi myös kriittinen väline, jonka kautta voittaisiin paikata niitä epäonnistumisia, joita Euroopassa on tapahtunut köyhyyden juurimisen osalta. Voisin jopa sanoa, että tässä yhteydessä tarvitaan lisäponnistuksia, jotta saadaan potkua innovaatiolle, ei mitenkään ylhäältä alaspäin, vaan oikeastaan horisontaalisesti ja vielä tärkeämpää on, että jäsenvaltioiden sisällä tämä onnistuisi. Meidän on saatava uutettua vielä vahvempi merkitys subsidiariteetille innovaatioon, innovaation puolelle. Tarvitaan sellaisia ohjelmia ja puitteistoja, jotka voivat saada aikaan merkittävällä tavalla innovointeja jäsenvaltioissa – Tämä olisi erityisen tärkeää niille jäsenvaltioille, jotka ovat vielä jäljessä perustutkimuksessaan ja teollisuudessaan. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. Paloma Lopes Guesta. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Nyt me puhumme näistä suosituksista, kun kuitenkin tarvittaisiin radikaalia muutosta politiikassa jota harjoitetaan. Tarvitsemme julkisia suoria investointeja, progressiivista verotusta, vahvaa julkista sektoria, äh, ka- palkkojen kasvua, mutta aivan toisinpäin kuin nyt tällä hetkellä tehdään. Me uhraamme kansamme politi- rahapolitiikalla, joka ei toimi, hallintokehys ei ratkaise eurooppalaisten ongelmia. Se ei ratkaise työttömyysongelmaa eikä epätasa-arvoa, joka on yleistynyt johtuen tästä uusliberalistisesta politiikasta. Velat kasvavat, kun pelastetaan finanssialan yrityksiä, kuten Espanjassa, jossa ei ollut mitään julkisen sektorin velkaa. Nyt kyllä on. Se on kaksinkertaistanut ylittäen jo BKT tietty pelastus, mutta työntekijät ovat sen maksaneet. Me emme voi puhua siitä, että säilytetään sosiaalisia oikeuksia näissä kehyksissä, jotka myötävaikuttavat siihen, että yritykset siirtävät toimintaansa maasta toiseen. Tällainen jatko, jatkuva työllisyyden tuhoamisketju, joka rikastuttaa vain monikansallisia yrityksiä. Suositukset, joita on eh-, ehdotettu, syventävät kriisiä ja sen sosiaalista kielteistä vaikutusta ja lisäksi siinä, tässä uhkaillaan ja kiristetään hallituksen sillä, että vedetään pois äh, kohesiorahoitus niin kuin Espanjan ja Portugalin kohdalla, mutta huomenna tämä kohdistuu muihin maihin. Tässä lyödään kaikki, äh, ketjun heikkimpään lenkkiin, lisätään eroja maiden kesken. Kuitenkin Saksa, Hollanti, ne voivat kuitenkin äh, pitää tällaisia korkeita ylijäämiä, e- eivätkä täyttää sopimuksen ehtoja. Kohesio on kuitenkin yksi perus tekijöistä EU:ssa. Nämä suositukset eivät pyri siihen, että parannettaisiin taloustilannetta jäsenvaltioissa. Näyttää siltä, että pitää meidät hukuttamaan. Tämä puhutaan paljon siitä, että pitäisi uudistaa kansallistasolla, mutta tämä on tällainen demokleen eh, miekka joidenkin maiden pään päällä, erityisesti Kreikan, Espanjan, Portugalin kohdalla muutakin voidaan mainita. Kuinka voimme odottaa, että politiikka, joka on laadittu Euroopassa, mitenkään liittyy se kansalliseen suverenisuuteen tai demokratiaan? Itse asiassa Espanjan hallitus on kiertänyt oman kansallisen parlamentinsa on esittänyt uusia budjettileikkauksia komissiolle. Tässä törkeällä tavalla ohitetaan kaikkien perustavanlaatuisimmat demokratiset prosessit. Ainoa tapa on muuttaa suuntaa ja rakentaa toisenlaista Eurooppaa. Thank you very much. Kiitoksia. Silva Pereira. Obrigado, presidente. Um breve eh, comentário para dizer que... Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin todeta, että tällä viikolla Ekon valiokunta sai Euroopan keskuspankin joten, ja hän kertoi, että tämän vuoden kasvuluvut ovat 1,7 prosenttia euroalueella ja odot, hän odotti, että tulevina kahtena vuonna kasvu on tuota lukua alhaisempaa, 1,6 prosenttia 2017 ja 1,6 prosenttia 2018. Hän vetosi jälleen siihen, että saataisiin aikaan lähentyvää budjettipolitiikkaa, jolla pyritään rahoituspolitiikan, rahapolitiikan tavoitteisiin. Tätä asiaa olisi pohdittava, olisi siis pohdittava, onko Euroopan tason budjettipolitiikka, finanssipolitiikka mahdollista. Voisiko e, ohjausjakso riittävällä tavalla vastata EKPn vetomukseen, ottaen huomioon, että pelkästään rahapolitiikalla ei voida saada aikaan kestävää talouden kasvua, eikä myöskään voida saada riittävästi investointeja työpaikkojen luomiseksi? Joustavuut, onko joustavuutta riittävästi siinä, kuinka sääntöjä sovelletaan? Vaikuttaa siltä, että, että sanktioita koskeva keskustelu Espanjan ja Portugalin osalta samaan aikaan, kun niin kuin täällä on sanottu, Portugalin, Portugalin alijäämä on alle 3 prosenttia tänä vuonna – havaitaan, että tilanne on täysin absurdia, täysin ristiriitainen verrattuna näihin ilmoituksiin niin, että haluttaisiin kasvua tuovaa investointeja lisäävää budjettipolitiikkaa. Ja vielä edelleen, kuinka ohjausjakso stimuloi, edistää taloutta? Voisiko olla lisää marginaalia budjeteissa niin, että maissa voitaisiin saada lisää kasvumahdollisuuksia. Toisin sanoen maat, joissa on ylijäämää, niiden osalta voitaisiin paljon enemmän saada aikaan ja toimia paljon paremmin. Kuinka saadaan Junckerin suunnitelman kautta investointia, jotta voidaan torjua epäsymmetrisiä tilanteita, jotka kollega tässä vähän aikaa sitten mainitsi. Saksan ja, ja Välimeren maiden välillä. Onko niin, että Junckerin suunnitelmassa pyritään torjumaan näitä epäsymmetrisyyksiä vai onko aivan toiseen päin? niin että tosiasiallisesti jako on sellainen, että epäsymmetriat vain kasvavat. Tästä on puhuttava ja näyttää siltä, että ohjausakson kautta olisi juuri uudelleen tarkasteltava sitä, mitä olisi nyt tehtävä. Tarvitaan politiikkaa, jolla vastataan kansalaisten odotuksiin, ja jotta näin voidaan tehdä, niin olisi muutettava nykyisiä puitteita. Very much. I don't have Kiitoksia kovasti. Ei ole muuta puheenvuoropyyntöjä. Joten itse haluaisin kommentoida, koska kovasti kiinnosti, mitä kollega Sarvaatti muun muassa sanoi, ja tämä keskustelu siitä, miksi emme kasva riittävästi. Siitähän on erilaisia näkemyksiä, mukaan lukien herra Högmarkin kanta, hän nyt enää ole paikalla. Mm, tietysti rahaliitto, valuuttaliitto vaatii sääntöjä olisin hyvin varovainen sanomaan niin, että sääntömme eivät toimisi mitä tulee budjettivajeen vähentämiseen. Puheenjohtaja Juncker meitä muistutti siitä, että jos katsoo lukuja, niin euroalueen budjettivaje on siirtynyt 6,3 2009 1,9 2016. Huomattava vajeen vähennys, joten on varsin vaikea sanoa faktoihin perustuen, että sääntömme eivät toimi. Me vähensimme kolmessa vuodessa vajeen yhdellä kolmanneksella. Ja USAssa ollaan 4,4 ja täällä 1,9. Tämä ei tarkoita sitä, että ratkaisu ongelmaanne on suurempi vaje, ehkä se voisi näin toimia, mutta on myös varsin vaikea kiistää niiden kantaa, jotka sanovat, että me emme ole vain missään vähemmistökannassa. Mukana on Euroopan keskuspankki, IMF, G20. On sanottu, että nyt lopultakin on saatu hiukan tällaista elvyttävämpää finanssipolitiikkaa aikaan Vuonna 15 oltiin neutraalissa kannassa. Mitä tapahtui sitten vuonna 17? Pitääkö meidän ryhtyä äh, tiukentamaan finanssipolitiikkaa ja palata taaksepäin? jotta pidetään kiinni, vai pidetään kiinni tästä lievästi elvyttävästä finanssipolitiikan luonteesta tänä vuonna? Tämä on kysymys, ja mielestäni vastaus tähän on selvä. Meidän täytyy meidän täytyy pitää kiinni tätä elvyttävästä finanssipolitiikasta kiinni ensi vuonnakin, eikä palata takaisin tällaisen äh, eh, tiukentavaan finanssipolitiikkaan. 1,9 prosenttia siis. Kokonaiskysyntä on selvästi liian pientä. No, sitten tämä ei tietenkään vielä riitä meidän pitää ottaa huomioon myös laatu, niin kuin herra Draghikin muistutti, kun puhutaan sisäisistä kysymyksistä. Tässä avainasemassa ovat investoinnit, koska mehän tiedämme, että kyse ei ole vain kokonaiskysynnästä, se, miten se vaikuttaa kasvupotentiaaliin. Tässä tarvitaan myös kysyntää ja tarjontaa samanaikaisesti. On, varsin hyvin, on vaikea kieltää sitä, että meillä on valtava epätasapaino sijoitusten ja säästön välillä. Me istumme rahakasojen päällä ja osa näistä rahoista menee EUn ulkopuolelle rahoittamaan toimintaa siellä, jossain muualla, tai pysyy sitten säästötilillä eikä muutu sijoitukseksi, investoinneksi. Tämä on iso ongelma. Tietysti tässä tarvitaan en enemmän yksityisiä sijoituksia, mutta tarvitaan myös tätä tukevaa finanssipolitiikkaa. Se on olennaista. Ja minun on vaikea samanaikaisesti vastustaa kasvua äh, tukevaa rahapolitiikkaa, jota EKP harjoittaa, vastustaa sitä, että lisätään sisäistä kysyntää ja vastustetaan äh, tällaista äh, tulonsiirtounionia ja vastustetaan EU-unionin e tasosta velanottoa. Meidän pitäisi joku näistä asioista tehdä, koska jos mitään näistä ei valita, niin silloin minusta on vaikea tarttua puuttua myös siihen, miten voimme selviytyä yhteisvaluuttatilanteessa. Tämä on todella tärkeä tai kysymys, jota meidän pitää jatkossakin käsitellä. Tietenkin tuen samalla niitä, jotka sanovat, että samanaikaisesti meidän pitää lisätä lähentymistä ja kilpailukykyä ja pyrkiä paremmin koordinoimaan talouspolitiikkoja, jotta saadaan aikaan rakenteellisia uudistuksia, jotka lisäisivät tuottavuuttamme ja myös syventävät sisämarkkinoitamme. Sehän on varsin vahva valtio, joka meillä on. Minun mielestäni tämä on ollut hyvin kiinnostava keskustelu. Meillä on vielä jonkun verran aikaa. Jos joku haluaa vielä sitä kommentteja ennen kuin esittelijä saa puheenvuoron, niin nyt sen olisi hyvä sauma. Niin juuri. Olkaa hyvä. Hyvä puheenjohtaja, kiitos sitä, että selvenitte tätä vielä. Mehän voimme käyttää tiettyä perusosaamista. Esimerkiksi, esimerkki tästä on tämä naapuripolitiikkaa ja aikoinaan meillähän oli tämä valuuttakurssimahdollisuus, eli Saksa aikoinaan vei tuotteita ja toi työvoimaa ja jotkut muut maat tekivät toisinpäin, että jotkut maat esimerkiksi toivat työvoimaansa Saksaan. Toisekseen emme me voi rahapolitiikan kautta vaikuttaa investointipolitiikkaa. Euroopan keskuspolitiikka, keskuspankki anteeksi, äh, voi äh, täyttää saavit, mutta juodaanko niistä on eri asia. Eli tällä hetkellä korkopolitiikka on negatiivista ja se on paljon helpompaa äh, nyt ottaa velkaa nolla korolla kuin tehdä uudistuksia ja rakenneuudistuksia. Ja sen vuoksi otetaan velkaa ja, ja rakenneuudistukset jäävät uupumaan. Ja pitkällä aikavälillä tämmöinen negatiivinen korkopolitiikka, jossa pankkien marginaalit lähentyvät koko ajan toisiansa. Saksassa sen näkee erityisen selvästi. Ja jos katsotaan, miten hinnat ovat äh, kehintyneet äh, esimerkiksi äh, kiinteistöalalla ja muualla Dragin politiikan ansiosta, meidän, me olemme hyvin vaarallisessa kehityskulussa nyt ja Anteeksi nyt puheenjohtaja, että annoitte minulle mahdollisuuden puhua tästä vielä. Meidän täytyy sanoa hyvin selkeästi, mitä meillä täytyy olla. Ja minä kannatan sitä ja meidän täytyy huolehtia myös siitä, että Euroopan unioni pysyy yhdessä, koska siihen me voimme panostaa, mutta pitkällä aikavälillä me emme voi pidä kiinni ja yhdessä valuuttaunionista, joka ratkeaa liitoksistaan. Ja silloin meidän täytyy kokoontua yhteen ja esittää se kysymys, joka aina pitää esittää. Mikä on välttämätöntä, jotta voimme auttaa velkaantuneita maita? Millä tavalla ne saavat yritysmallin? Millä tavalla ne kykenevät luomaan omia työpaikkoja omaan maahan? Tässä ei ole kysymys vain Kreikasta, vaan kysymys on sitä rahasta, joka pankit ovat käyttäneet. Eli pelättiin euroalueessa, että jos Kreikka eroaa euroalueesta, niin silloin muutkin maat. Kreikkaa voidaan auttaa vain sanomalla, että huolehtikaa siitä, että löydätte vaihtokurssin, joka tekee teistä kilpailukykyisiä. Silloin teillä on mahdollisuus. Minä rakastan Kreikkaa, se on mahtava maa. Jos äh, siellä äh, alennettaisiin äh, valuutan hintaa, arvoa, niin sinne virtaisi turisteja. Ja sen lisäksi Kreikan velat on annettava anteeksi. Kreikka ei koskaan kykene maksamaan niitä takaisin ja sen vuoksi minä vetoankin sen puolesta, että Kreikan kaikki velat annetaan anteeksi. Ja kaikki täällä tietävät, että yrittäjä, joka on tehnyt konkurssin, tarvitsee kannustusrahoitusta, jotta hän pääsee jatkamaan elämäänsä. Joten tarvitaan, Kreikassa tarvitaan velkojen anteeksiantoa, valuuttakurssin devalvointia ja tällaista käynnistysrahoitusta. Kiitos. Thank you very much. Debate is becoming live. Kiitoksia. Tässähän keskustelu on lähtenyt vallan lentoon. Meillä on vielä parikymmentä minuuttia aikaa. Olkaa hyvä Alankomaiden kollegamme. Okay. Yeah. Then, sorry, you start. Te aloitatte ja sen jälkeen Pereira. Discussion and I... Tämä on todella elävä keskustelu, oikein hienoa. Halusin sanoa, että olen täällä, koska haluan, että Euroopan unioni pysyy yhdessä. Minun maani haluaa, että se romahtaa. Minä haluan, että EU pysyy yhtenäisenä ja vahvana. Kollegani Portugalista sanoi, että jos se Portugalia rangaistaan, niin EU-hun kohdistuva tuki heikkenee. Minun maassani ja toisinpäin. Jos meillä on sääntöjä ja maat eivät noudata niitä, emmekä anna Portugalille rangaistusta, niin silloin minun maassani EUn kannatus heikkenee. Tästä on siis kysymys. Myös Espanjan osalta täällä Rova sanoi, että Saksalla ja Hollannilla on ylijäämät. Olemme oikein ylpeitäkin siitä. Se on totta, olemme vahvoja talouksia. Eilen kuulimme maailman talousfoorumilla, että olemme neljänneksi kilpailukykyisin maa ja olemme oikein tyytyväisiä siitä. Ja mehän olemme sen puolesta taistelleet ja voittaneet vaalit sen ansiosta. Ei voida, ei voida, ei voida saavuttaa vahvempaa EUta heikentämällä vahvia EU-jäsenmaita. Tämän halusin sanoa. Thank you very much. Kiitoksia. Tietenkin on tärkeää arvioida myös sitä, onko sääntö järkevä vai ei. Sehän on yhden kysymys. Pitäisi tehdä oikeita asioita. Tietenkin meillä voi olla tästä e- erilaisia näkemyksiä jos vaje on jossain maassa alle 3 prosenttia, mutta puuttuu investointeja, onko silloin meistä hyödystä, että leikataan tässä yhteydessä rakennerahastojen rahoitusta? Minä en pidä, että pitäisi tällaista kovinkaan älykkäänä taloudesta ajatellen, mutta kyse demokratisoinnissa näkemyksiä. Sitten Portugalista herra Pereira. Grazie, signor Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, tästä keskustelusta on tullut se kovinkin elävää. Taloustieteen opettajana olen oikein ihastunut tästä keskustelusta. Ensinnäkin, jos nyt viittaan saksalaiseen meppiin täällä, niin kaikkihan olemme eri ryhmäpuolueissa yhtä mieltä Mario Draakin kanssa. Uskon, että rahapolitiikka on jo olemassa ei siinä ole paljon sen enempää tehtävää sillä saralla. Olemme aika, kaikki yhtä mieltä siitä, että negatiiviset korkotasot ja järjestämättömät pankit, äh, järjestämättömät lainat aiheuttavat pankille vaikeuksia. Meidän on keskityttävä siis finanssipolitiikkaan ja nyt minä haluaisin sitten tämän tärkeimmän argumentin. Täällä hollannin kollega olettaa, että makrotaloudelliset epätasapainot, joita joissakin maissa, kun ja että ne olivat ainoastaan kyseisten maiden vastuulla. Minun argumenttini on, että vastuu on jaettua. Kyllä näissä maissa on tehty huonoa politiikkaa menneisyydessä. Joissakin niistä, kuten Portugalissa on ollut säästöpolitiikkaa ja sen takia lisätöntä köyhtymistä, mutta Euroopan unioni ei saanut valmiiksi talous- ja rahaliittoa niin kuin meitä on muistutettu. En tiedä, tietääkö, tietääköhän kukaan kollega täällä sellaisesta valuutta-alueesta maailmassa, jossa ei ole fiskaaliunionia ollenkaan. Missään ma- maailmassa ei ole raha yhteistä valuuttaa ilman fiskaaliunionia. Ja, ja näin sanotaan muuten viiden puheenjohtajan kertomuksessakin eh, finanssipoliittisella unionilla olisi ratkaistavaa nämä epäsymmetriset sokit. Muussa tapauksessa jatkamme niin kuin kovan linjan kannattajat haluavat, niin että makrotaloudellisesta epätasapainosta kaikki eh, syy on Kreikan, Portugalin ja Espanjan eh, niskoilla. Saksassakin on epätasapainoa, mutta emmehän me tällä tavalla mihinkään pääse. Olen yhtä mieltä siitä, mitä puheenjohtaja sanoi. Me tarvitsemme kasvua tukevaa finanssipolitiikkaa ensi vuonna jo kaikkialla Euroopassa, ja se merkitsee kahta asiaa. Portugalin tapaisten maisten olisi jatkettava finanssipoliittista vakauttamista, mutta Saksalla ja muiden maiden, jotka pystyvät eh, toimimaan, niin niiden pitäisi eh, harjoittaa kasvua tukevaa politiikkaa. First, our Greek, Greek friend, then we'll... πράγματι ο διάλογος άναψε. Niin, maat, kuten esimerkiksi Alankomaat, siellä täytyy katsoa hieman historiaa, viimeiset 40 vuotta, mitä kukin maa on käynyt lävitse, minkälaisissa katastrofeissa kukin maa on ollut ja onko ollut siirtomaavalta vai ei, koska siirtomaista on kerätty paljon suuria rikkauksia, mutta tämä nyt on toinen tarina, koska se kuuluu tuonne historiaan. Mutta joku kollega täällä sanoi Kreikasta, että olisi parempi, että me palaisimme kansalliseen valuuttaan. Ja tämä ei koske ainoastaan Kreikkaa eurossa, vaan voisi sanoa, että monille monilla on ollut hankalia tilanteita. Olosuhteet ovat olleet epäsuotuisat. Kreikka on nyt ollut taloudellisessa lamassa kuuden vuoden ajan ja velka on moninkertaistunut. Tarkoitushan oli, että me olisimme tämän ohjelman äh, alaisena sen vuoksi, että velka pienenisi, mutta se moninkertaistuu. Työttömyys 27 prosenttia, nuoret tiedemiehet esimerkiksi, heidän joukossaan työttömyys on todella korkea ja sen vuoksi he ovat lähteneet muihin suuriin maihin Euroopassa, USAssa, Australiassa, jossa on hyvät yliopistot, jossa he sitten voivat, jossa he voivat opiskella. IMF sanoi neljän vuoden jälkeen, että äh, se on tehnyt äh, virheitä tämän ohjelman laadinnassa ja, ja nähnyt nyt sitten, mitä seuraamuksia tällä oli kansalla, kansalle, kun 33 prosenttia on köyhyyskynnyksen äh, alla. Ja nyt emme voi antaa kaikkea ohjattavan taloutta, koulutusta, kaikkea. En ole ymmärtänyt, että en tässä kuitenkaan ole kysymys pelkästään taloudesta. Ja silloin kun on kysymys taloudesta, niin on kysymys myös monista muista asioista, joita voitaisiin kommentoida. Tässä vaaditaan 6,5 prosentin ylijäämää joka vuosi. Millä maalla on ollut kolmen prosentin alijäämä. Millä maalla? Mikä maa voi saada ylijäämän joka vuosi 3,5 prosenttiin? Kasvun kustannuksella ehkä. Sitten viimeinen asia vielä, tämä velka, valtiovelka. Minä sanon jo, että se on moninkertaistunut Troikan resepteillä. No, voidaanko tämä velkataso, voidaanko sitä saada alas? Kuten monet kollegat täällä ovat jo sanoneet, niin yritykset ja perheet, puheenjohtaja keskeyttää. Ihan pikku pikku hetki, sanoo puhuja. Me haluamme, että velkaa leikataan. Kreikka, köyhä Kreikka. On joutunut maksamaan siitä, että Saksa sai paremman aseman. Could you please try to one to two minutes maximum? So... Korkeintaan kaksi minuuttia pyydän. Paolo Guerrieri. I think we, we, we are making an effort. Niin, me tässä yritämme keskustella. Äh, keskustella politiikosta, mutta jos olen samaa mieltä tietystä kysymyksistä. Olen aina hämmästynyt, kun kuuntelen tätä tarinaa, että määräinen elvytys määrittelee ja tuottaa äh, nollakorkoja, kielteisiä korkoja. Juuri hän on kyse. Määräinen elvytys itse asiassa johtuu matalista koroista. E- tärkeää on arvioida näissä matalissa koroissa, että on epätasa-arvoja investointien äh, välillä. Tämä on että Kun me arvostelemme määrällistä elvytystä, emme voi silloin kritisoida sitä määrittävänä tekijänä. Toiseksi on aivan tuota määräinen elvytys. Eh, epätavallinen rahapolitiikka ei riitä tukemaan kysyntää ja talousta kasvua. Ja itse asiassa me keskustelemme siitä, kuinka voisimme saada kestäväksi äh, kasvua tukavan rahapolitiikan, finanssipolitiikan investointien kautta. Se on ratkaisevaa, jotta tavallaan löytäisi jonkinlaisen hyvän hoitomuodon ja poliittisen reseptin. Ja itse asiassa mitä todisteita on sellaista, kun te sanoitte, että määräinen elvytys vähentää kansallisten uudistusten määrää? Eihän se ole totta, siitä ei ole mitään todisteita voisimme viskää pöytään faktoja. Jotkut maat ovat tehostaneet rakenteessa uudistuksia, toiset taas ovat vähentäneet yrityksiään. Tärkeää rahoitus rakenteessa uudistukselle on tällainen kasvua tukeva rahapolitiikka. On hyvin tärkeää korostaa sitä, mikä tulee ensin ja mikä on sitten seurausta, koska me, kun me sotkemme asiat sekaisin, niin silloin on vaikea nähdä ja löytää hyviä ratkaisuja. Kiitos. Kiitoksia, Seo Pereira. Uh, uh, just to... Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti muutama asia vielä tästä Portugalin tilanteesta aivan kuten Portugalin kollegatkin täällä sanovat, Portugaliin Portugali alistettiin kolmeksi vuodeksi tiukkaan sopeutusohjelmaan, joka oli Euroopan toimielinten suunnittelema. Portugalin kanssa ei koskaan tule ymmärtämään sitä, että tällaisen tiukan ohjelman jälkeen, jonka aikana komissio seurasti kaikkea kehitystä ja, ja voisin antaa teille – koko Pinon lausumia ja Portugalin viranomaisten selvityksiä kaikista ponnistelusta, mutta loppujen lopuksi äh, saavut, äh, tuloksen ei päästy 0,2 prosenttiin, takia vuonna 2015, niin meihin sitten meihin sitten sovellettaisiin sanktioita, vaikka komissio kuitenkin onnitteli Portugalia kaikista näistä ponnisteluista. Ei tässä ole mitään järkeä. Niin sitten vaikuttaa siltä, että uskotaan, että jos että olisi sellainen sääntö, että mikäli tavoitteeseen ei päästä, niin sitten on ansainnut rangaistuksen. Mutta voin kyllä sanoa, että Euroopan lainsäädännöstä ei ole tällaista sääntöä löydetty. Meillä on tämä artikla 23 kohta 11, jossa todetaan, että mikäli tavoitteeseen ei päästä, niin sitten asiasta annetaan päätös. Ja siinä on otettava huomioon kaikki relevantit tiedot, eli myös se tieto, että Portugali tänä vuonna tulee pääsemään tuohon 3 prosentin tavoitteeseen. Siinä on otettava huomioon myös suhteellisuusperiaate ja sen on otettava huomioon myös talouden varojen Järjyttäminen, niin Jos Hollannissa tai muualla uskotaan muuta, niin sitten pitäisi ihmisille siellä selittää, mitkä säännöt itse asiassa ovat. Thank you. Uh, yes, Mr. Yarkatarov. Yarkatarov. Благодаря, господин председател. <clears throat> Аз ще бъда съвсем кратък поради една проста причина, защото очаквах днес uh, да чуя решение. Ihan nopeasti. Odotin tänään kuulevani ratkaisuja. Odotin kuulevani suuntaviivoja. Mutta suurin osa siitä, mitä nyt olen kuullut, on lähinnä ollut valituksia äh, ja marmatuksia. Enpä tässä ole kuullut mitään todellista päättäväisyyttä. En kuullut mitään esimerkiksi siitä, että katsotaan, mitä me voimme tehdä omille maillemme. Meidän tulisi toimia päättäväisemmin, koska jos jonkun todellakin pitäisi valittaa, niin meidän Bulgariassa pitäisi valittaa kaikkein eniten, koska vuosia meillä on ollut erittäin tiukka budjettikuri ja Bulgarian raja on ulkoraja, joten me olemme todellakin yrittäneet selvitä valtavan maahanmuuttopaineen alaisena sen vuoksi, että muuten koko Eurooppa olisi ollut maahanmuuttajien kourissa. Bulgaria on hyvin köyhä maa. Ja siellä on todella paljon köyhyyttä. Ja Kreikka hän uhkasi kansalaisia siitä, että jos ette ole varovaisia, niin pian elätte yhtä surkeasti kuin ne äh, bulgarialaiset. Esimerkiksi Kreikassa minimieläke on 700 euroa, Bulgariassa se on 75 euroa. Siksi kun aikaisemmin puhuin sanoin, tärkeintä on luottamus. Bulgari äh, on se, mitä kuvasin mutta Eurooppa ei saa sirpaloitua, koska jos Eurooppa hajoaa, palaamme siihen, mitä me olimme 1600- ja 1700-luvulla. Kaikki ne älykkäät ihmiset Euroopassa, eikö tässä nyt mitään ratkaisua löydetä? Olen samaa mieltä puheenjohtajan kanssa. On tärkeää hallinnoida kassavirtoja. Pankit ovat täynnä käteistä ja sen lisäksi me tarvitsemme investointeja, mutta kukaan ei puhu siitä, millä tavalla me saisimme näitä investoituja. So speakers and, and give the floor quick. Nyt annan vielä nopeasti puheenvuoron esittelijälle, koska Italian keskuspankin puheenjohtaja vierailla täällä pankissa pitää kiirehtiä. Mutta herra Santa, yksi minuutti, anteeksi kaksi minuuttia, kaksi minuuttia teille. Mr. Chairman, I think this was a very... Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä oli oikein elävä ja kiinnostava ja kiinnostava ja hedelmällinen mielipiteiden vaihto. Minäkin sain siitä paljon panoksia mietintöä varten yksi ajatuksista koskevat muun muassa professori Starbutin, Starbutin kiinnostavia ajatuksia, niitä kyllä tuen, mutta asia on se, että euroalue on epäoptimaalinen alue, hallinnoimme siis prosesseja, jotka ovat lähtökohtaisesti epäoptimaalisia ja tästä syystä nämä politiikat eivät johda sellaisiin tuloksiin, joihin haluttaisiin päästä parlamentaaristen prosessien aikajänteen aikana. Todellinen ongelma, johon meidän pitäisi puuttua kuitenkin koskee tätä Euro- e, e, Euroopassa talouden lähentymistä ei tapahdu, vaan talous eriää yhä enemmän eri raiteille. Politiikka ei ole myöskään räätälöity tähän tilanteeseen vastaamaan. Keskustellaan kyllä toimintapolitiikan lähentämisestä ja tulostauluista, mutta me emme kuitenkaan katso näitä todellisia ongelmia, e, elintason lähentymistä ja, ja todellisissa hinnoissa lähentyvää, lähentyviä ta- tasoja. Ottaen huomioon, että kuitenkin toivomme, toimimme epäoptimaalisissa olosuhteissa, niin se on ollut poliittisesti ratkaiseva Starvat ei tätä, tätä kuitenkaan hyväksy. Hän sanoi, että 3 plus 3 on 6 on oikeassa siinä, mutta meillä on kuitenkin sellainen poliittinen järjestelmä, joka on taloudellisesti ja rahoitusmielessä epäoptimaali. Meidän on tehtävä parhaamme niin, että epäoptimaalit politiikat johtavat mahdollisimman hyvin ratkaisuihin. Aikaisemmin olemme saaneet parempia työttömyyslukuja lukuja ja investointeja aikaan, vaikka olemmekin epäihanteellisessa tilanteessa. aikaisemmin olimme hyvin, hyvinkin hyvissä tilanteissa tämän asian. Kiitoksia. Tämä keskustelu, jota käymme Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien kesken, on yksi edellytys sille, että päästään tästä eteenpäin ja ollaan vähemmän epäoptimaalisessa tilanteessa aikataulu 11. lokakuuta käsitellään tarkistuksia, sitten samana päivänä äänestetään ja sitten kakkos on lokakuussa tämä mietintö menee. Kiitän kovasti kansallisten parlamenttien jäseniä, vieraitamme. Kiitän niitä lämpimästi. Seuraava kokous maanantaina 3. lokakuuta Strasbourgissa käsitellään juuri Portugalia ja Espanjaa ja tätä jäsentävää rakentaa.